We are here in a... Voin sanoa, että meillä on yhteinen Ekonlibe valiokuntien kokous. Tarkoitus on äänestää väliaikaisesta sopimuksesta kolmikantaneuvotteluissa. Kysymys on lainsäännöstä, jossa valvotaan käteistä, joka tulee ja menee. Medi Delvaux ja Fernando Lopes Aguilar ovat esittelijät Haluatteko te sanoa vielä jotain? Prerogative, but I see body language of Juan Fernando, so maybe no. Äh, Suomen tulkit äh, äh, ilmoittavat vain, että meidän työaikamme on päättynyt. Eli tulkkaaminen keskeytyy. Vote favorably this compromise after long negotiation just to show the understanding of the European Union of the importance of controlling cash